jäsenet ovat tässä mukana, niin kaikille näille kansalaisille, jotka ovat kärsineet tällaisia haittoja. Kiitos. Kiitoksia. Totta kai pistämme tämän merkille ja osoitamme huolen aihetta, sitä, että olemme huolissamme ja tunnemme solidaarisuutta tällaista katastrofia kohtaan. Totta kai parlamentin jäsenet ovat solidaarisia niitä kohtaan, jotka kärsivät sekä Italiassa että muualla Euroopassa. Nyt meillä on sitten esityslistalla komission julkilausuma, joka koskee Moldovan tasavallassa toteutettuja uudistuksia ja kehitystä. Ensin komission jäsen Fyyle saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Good morning, Mr. Chairman, honorable members. Hyvää huomenta, puhemies, hyvät jäsenet, parlamentin jäsenet. Kun tarkastellaan EU-Moldova-suhteita, uskon, että on aivan kiistatonta, että olemme saavuttaneet paljon edistystä ennätysajassa. Mutta kotima- sisäpoliittisesti maassa on vielä monia eri haasteita. Kansanäänestys 5. syyskuuta, sen piti ratkaista ongelmia muuttamalla sääntöjä, miten valitaan presidentti. Siinä epäonnistuttiin ja se on valitettava. Mutta täytettiinkö tässä sitten äänestyksessä demokratiset standardit, sekin oli iso kysymysmerkki ratkaisevalla tavalla. Sen sääntöjen mukaisuus todettiin kuitenkin kansainvälisesti, ja tämä olikin rohkaiseva merkki. 28 marraskuun vaalit ovat yhtä lailla tärkeät, kun ajatellaan demokratian vahvistamista ja vakauttamista maassa. Vai me jatkossakin lähetämme vahvoja viestejä tämän suuntaisesti kaikille eri osapuolille. Tämän jälkeen kaikki poliittiset voimat joutuvat tekemään yhdessä työtä valitsemaan presidentin ja valitsemaan hallituksen, joka pystyy viemään maata tärkeän kriittisen uudistus vaiheen loppuun. Samanaikaisesti me tulemme pitämään kiinni ehdottomasta tuestamme rakenteellisille muutoksille, joihin Moldovan hallitus ryhtyy. Haluaisin korostaa joitakin tärkeitä aspekteja. EU ei ole ainoastaan kaikkein suurin lahjoittaja Moldovalle. Ma- ma- ma- maaliskuussa saimme 40 muuta tukemaan Moldovan uudistuksia. Nämä maat sitoutuvat 1,9 miljardiin euroon vuosille 2010-2013, mukaan lukien omat 550 miljoonaa euroamme sitoumuksina. Viimeisien kuukausien aikana olemme ripeästi vastanneet erityisiin tarpeisiin, joista hallitus on ilmoittanut Olemme antaneet korkean tasoista poliittista neuvoa ministereille, tukeneet demokratisaatioponnisteluita oikeuteen liittyvillä liittyvissä kysymyksissä. Olemme auttaneet järjestämään vaalikonsultaatiota, tarttuneet hätätilanteeseen tulvien jälkeen ja parantaneet mahdollisuuksia Moldovan viinviennille. Moldovan hallituksen rinnalla olemme aktiivisesti olleet mukana toimimassa Transnistrian kansalaisten hyväksi. Pienet projektit ovat tulleet koskevat tietysti sosiaalista sektoria. Ensi vuonna aloitamme toteuttamaan kattavaa valtion rakenteiden rakentamista itäisen kumppanuuden yhteydessä. Tämä ohjelma tulee auttamaan Moldovaa valmistautumaan ja täytäntöönpanemaan assosiaatiosopimusta, josta tällä hetkellä olemme neuvottelemassa. Viimeinen neuvottelukierros kisinaossa 13. 14. lokakuuta osoitti jälleen kerran, että neuvottelut etenevät erittäin hyvässä tahdissa. Meidän apumme näkyy myös suoran, suorina siirtoina talousarvion Moldovassa. 2009 vuoden loppupuolella 37 miljoonaa euroa annettiin budjetti tukeen alakohtaisista. Tähän lisättiin vielä 15 miljoonaa, jotka ovat pian sinne menossa. Tästä summasta noin 8,5 miljoonaa euroa suoraan myönnettiin auttamaan kaikkein köyhimpiä väestön kerroksia. Ja nyt, kun presidentti puhemies Busek on allekirjoittanut lainsäädäntöpäätöksen, joka tähän liittyy, me odotamme voivamme pian vapauttaa 40 miljoonaa euroa makro taloudelliselle, ap, taloudelliselle apuun samassa hengessä. Me tulemme jatkamaan ohjelmaamme poliittisista yhteyksistä, teknisistä vaihdoista ja muutaman viikon päästä tapaan pääministeri, Moldovan pääministerin Luxemburgissa marraskuussa EU, Moldova, kauppa-alivaliokunta tutkii sitä, miten komissio vastaa komission pääsuosituksiin tarkoituksena valmistella neuvotteluja katta, kattavaksi syväksi vapaakauppa-alueeksi. Tämän lisäksi me olemme ryhtyneet Moldovan kanssa vuoropuheluun, tiivisen vuoropuheluun ihmisoikeuksista. Ja meidän meillä on myös neuvoteltu sopimus. Olemme seur- myös jatkaneet viisumikeskustelua, joka alkoi jo kesäkuussa. Seura- ensin maanantaina ajatellen tätä tutkimusmatkan tulokset, jotka tehtiin syyskuussa, kun sinne lähetettiin riippumattomia asiantuntijoita ulkoisen ulkoisen neuvoston todennäköisesti vetää johtopäätökset, joissa tartutaan juuri tähän kysymykseen. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen nyt äh, eri parlamentin poliittisten ryhmien puhujat pääsevät vuoroon ensin kansanpuolueen nimissä. Makovei, kaksi minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies. Republica Moldova în ultimul an și progresul pe drumul... Kiitoksia. Moldova on tehnyt paljon uudistuksia viime vuonna ja se on saanut aikaan edistystä, kun se on lähentynyt EU-hun. Jo vuoden ajan tämä maa on ollut tiukasti EU-agendalla, koska se on noudattanut kaikkia sitoumuksia. Haluaisin sanoa, että on eräs prioriteettikysymys uudistusten kohdalla. Esimerkiksi ö, oikeuslaitosta on jo uudistettu ja se on uudistaminen on alkanut. Ihmisoikeusvuoropuhelu on myös lähtenyt liikkeelle. Syyskuussa Moldovan parlamentti allekirjoitti kansainvälis, ro, kansainvälisen Rooman ö, ähm, tuomioistuimen ohjesäännön olla neuvottelemassa myös muista sopimuksista varsin hyvin tuloksia, mutta minkälaisia takeita on siitä, että tämä kaikki tulee jatkumaan. Moldovan tasavalta on todellakin edistynyt enemmän kuin mikään muu maa, jotka kuuluvat itäiseen kumppanuuteen. Tämän takia tätä maata pitää kohdella yksi yksilöllisesti ottaen huomioon sen tekemä edistys. Se on tehnyt paljon ponnisteluita, jotka pitää nyt, joista pitää kiittää ja korvata. Meidän pitää tietysti toimia näin myös läntisen Balkanin kohdalla, mutta sama koskee Moldovaa. Mitä tulee sitten keskusteluihin viisumin vapauttamisesta, Moldova on edistynyt kaikilla neljällä alalla. Tämän takia kehotamme komissiota laatimaan 27. lokakuuta toimintasuunnitelman, jonka kautta Moldovan tasavalta voi hyötyä viisumien vapauttamisesta. Mitä tulee Transnistriaan, tarvitsemme tälle alueelle ratkaisun. Se on aivan välttämätöntä, jotta voimme vakauttaa aluetta. EUlla on todellakin tai sillä pitää olla vieläkin suurempi rooli tällä alueella. Loppujen lopuksi integra- eurooppalainen integraatioprosessi on edistänyt demokratisaatiota alueella ja myös muualla Euroopassa. Katsokaa vaikka, miten 20 viime vuoden aikana itäisen Euroopan kasvot ovat muuttuneet ja uudistuksia ollaan tekemässä myös Läntisellä Balkanilla. Pitää pyrkiä siihen, että sama tapahtuu Moldovassa. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmästä Severin minuutti. Vahes. Moldovan tasavallalla on vain yksi vaihtoehto. Eurooppalaistuminen tai transnistrialaistuminen, eli oligarkinen so- neuvostoliittolaismallinen järjestelmä tai oikeudenmukaisen demokraattinen järjestelmä. Tähän mennessä – sisäinen poliittinen epävakaus on haitannut kehitystä. Moldovan tasavallan perusongelma ei liity ulkoisiin haasteisiin, jotka sillä on edessä, vaan siihen, että poliittiset voimat ovat sisäisesti jakautuneet. Sisäinen epävakaus tarkoitti sitä, että koalitio ei voinut ajaa eurooppalaista politiikkaa. Nyt ollaan käännekohdassa. Varhaisten vaalien jälkeen pitäisi pyrkiä eurooppalaiseen uudistamiseen – Siksi kehotamme kaikkia Moldovan poliittisia voimia ajamaan eurooppalaista politiikkaa ja välttämään konfrontaatiota, laatimaan laajaa näkökantaa, jonka kautta voidaan päästä eurooppalaisiin tavoitteisiin. Kiitos. Kiitoksia, herra Severin. Seuraavaksi liberaaliryhmän nimissä Watson, kaksi minuuttia. Teitä on aina etuoikeus kuunnella. Kiitos puhemies. Puolitoista vuotta sitten olimme järkyttyneitä siitä, miten väkivaltaisia tapahtumia Kisinässä oli. Muutama viikko myöhemmin täällä lehtereillä oli demokraattisten puolueiden edustajia täällä. Ne olivat lähteneet uudelle tielle. Me olemme yhtä innostuneita kuin Moldovan kansalaiset siitä, että saadaan uutta tulevaisuutta ja me olemme tyytyväisyydellä pistäneet merkille, mitä edistystä on tapahtunut. Edistystä tarvitaan edelleen erityisesti siinä, että näiden väkivaltaisuuksien syypäät saadaan oikeuteen, mutta jos nykykoalitio jatkaa ensi kuukauden vaalien jälkeen, on hyvät mahdollisuudet siihen, että maa voi saada uudistukset päätykseen. Francis Bacon, brittikirjailija, on sitä mieltä, että toivo on hyvä aamiainen, mutta huono päivällinen. Moldovalaisten puolueiden pitäisi ymmärtää, että uudistusten täytäntöönpano on välttämätöntä sen jälkeen, kun on huolehdittu lainsäädännöstä, joka mahdollistaa uudistukset. Meillä ei ole kovasti aikaa, paljon on tehtävä ja nopeasti. Me haluaisimme ryhmänä kiitellä komission sen Fyleä ja hänen yksikköään hyvästä työstä Moldovan eteen. Moldovan ystävät on hieno ryhmä ja hyvä, että eurooppalaiset maat kokoontuvat auttamaan Moldovaa eteenpäin. Nyt ponnistellaan paljon Euroopan unionin puolella, jotta tämä todella köyhä maa voi edetä eurooppalaisten standardien suuntaan. Ja toivon, että kun neuvostossa tutustutaan tai katsotaan uudestaan viisumijärjestelyitä, neuvosto auttaa meitä etenemään viisumikysymyksessä. Mutta kuten yksi perusteisista sanoi, eurooppalaisiin tavoitteisiin ei liitty Euroopan unionin toiminta, vaan kansalaisten eurooppalainen henki. Me toivomme, että moldovalaiset elävät eurooppalaisessa hengessä, kun äänestävät ensi kuussa. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreistä kaksi minuuttia. Tatjana Zdanoka. Eh, Kiitoksia puhemies arvoisa komission ja hyvät kollegat. Olemme iloisia edistyksestä, edistyksestä jota Moldovan saanut aikaan ja toivomme, että tuleva vaaliprosessi vielä entisestään vahvistaa demokratisia laitoksia ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ja ihmisoikeustilanne myös paranee. Me tuemme myös EUn mahdollista jäsenyyttä EUssa, että ihmiset siellä tukevat tätä. Huolimatta e- erilaisista poliittisista foorumeista kaikki puolueet, jotka ovat edistettynä parlamentissa, sanovat, että puoltavat eurooppalaista yhteistyötä ja yhdentymistä myös, mutta ottaen huomioon oman maani Latvian kokemukset EU-jäsenyydestä, olen yrittänyt selittää keskusteluissani moldovalaisten poliitikkojen kanssa sitä, että EU-jäsenyys ei ole mikään lopullinen tarkoitusperä sinällään. On erittäin tärkeää tiivistää ponnistelut, jotta voidaan täytäntöönpanna syvällisiä johdonmukaisia uudistuksia taloudellisesti ja rakenteellisesti. Erityisesti pitää taistella korruptiota vastaan. Moldovan yhteiskunta on monikielinen, monietninen. On eroja historian tulkinnassa tämän takia. On aika vaarallista luoda lisää jakolinjoja yhteiskunnan sisälle. Minun mielestäni mm, kesäkuussa pidetty Neuvostoliiton mietyspäivä ja sen muistaminen herätti mielipahaa monissa väestöryhmissä eikä suinkaan vahvistanut yhteiskuntaa, vaan toimi aivan päinvastaisella tavalla. Moldovan yhteis... Suuri osa niistä monista ihmisillä, joilla on kaksoiskansalaisuus, se vie vielä lisää eroja, mitä tulee etuihin ja oikeuksiin. Meidän pitää pyrkiä kaikin keinoin poistamaan näitä eroja ja varmistamaan viisumivapaa järjestelmä kaikille moldovalaisille. Kiitoksia. Yes, eh, kollega. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmästä puolitoista minuuttia ystävämme tohtori Tsanek. No one is Arvoisa puhemies, kukaan ei kiistä sitä, että Moldovalla on pitkä tie kuljettavana ennen kuin lopullinen tavoite EU-jäsenyys on kohdalla. Me tuemme ECR-ryhmänä tätä jäsenyyttä. Se on yksi Euroopan köyhimmistä maista, riippumatta siitä, että se on VTOssa ja se on hyvin haavoittumainen järjestäytyneelle rikollisuudelle, ihmiskaupalle ja korruptiolle. Lisäksi jäätynyt kiista venäjän kielisten kanssa ja Transnistrian alueen osalta on ongelmallista. Kommunistit saatiin vallasta puolitoista vuotta sitten ja nyt sen jälkeen on edetty eurooppalaisen koalition kapasiteetti on ollut suurta. Se on toiminut hyvin, jotta integraatio Euroopan unionin suuntaan toimisi nopeammin. Unionin pitäisi painostaa edelleen Moldovan hallitusta, jotta lisäedistystä saadaan taloudellisten uudistusten osalta ja huolehditaan siitä, että noudatetaan hyvää hallintoa. Viisumikysymys on mainittu täällä. Minä haluaisin ottaa myös Euronest-kysymyksen esiin. Näin annetaan mahdollisuuksia EUn ja Moldovan poliitikoille keskustella eurooppalaisista kysymyksistä. Euronest oli esillä minun mietinnössäni entisessä parlamentissa ja nyt ei edetä, koska Valko-Venäjän edustajat puheenjohtajuus on kyseenalaistettu, kun siellä ei ole demokraattisesti valittuja edustajia. Toivon kuitenkin, että itäisen kumppanuuden maat, Moldova, Ukraina ja tuleva demokraattinen valko tulevat myös EU-ehdokkaiksi. Kiitos herra Tsalok. Ja nyt viimeinen ryhmien puhuja, Belder, puolitoista minuuttia. Hän puhuu vapaan ja demokraattisen Euroopan ryhmän puolesta. Dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitos puhemies. Tämä keskustelu osoittaa, että Euroopan unionin ponnistelut menevät hyvään suuntaan. Omassa maassani Alankomaissa on erilaisia kansalaisaloitteita ja sosiaalisia aloitteita, joilla halutaan antaa Moldovan nuorisolle tulevaisuuden näkymiä. Ja tämä on todellista sitoutumista. Moldova haluaa saada EUn kanssa hyvin syvällisen kauppasopimuksen ja tässä on tärkeää saada aikaan edistystä. Meillä on kuitenkin ongelma maataloustuotteiden kanssa, e- erityisesti viinin osalta, koska Venäjä on ottanut erilaisia kaupan esteitä käyttöön poliittisista syistä. Mitä sitten tulee kansler, liittokansleri Merkelin aloitteeseen ja Transnistrian kysymyksen ratkaisemiseen ja siihen, että Venäjä ja EU vuoropuhelua lisättäisiin. Mielestäni mikään ei ole tässä kuitenkaan liikkunut, mutta meidän täytyisi puuttua tähän asiaan. Kiitoksia. Seuraavaksi omissa nimissään puhuvat parlamentin jäsenet. Ungureanu ensin kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen. Maa on sitoutunut todellakin eurooppalaisiin arvoihin, tämä näkyy todella. Moldova onkin oikeastaan paras esimerkki, kun se täytäntöönpanee Eurooppa-myönteisiä politiikkoja itästä naapureidemme parissa. Ja, ja näin maa sopii erittäin hyvin yhteen Länsi-Balkanin maiden kanssa. Moldovan myönteinen esimerkki pitäisi tunnustaa ja sitä pitäisi vielä rohkaista. Demokraattisten rakenteiden heikkeneminen naapurimaassa Ukrainassa lisää sitä, että on vieläkin tärkeämpää tehostaa Moldova-politiikkaa. Tässä kontekstissa on ratkaisevan tärkeää, että parlamentin vaalit marraskuun 20. päivä vahvistavat sen, että Moldova jatkuvasti pyrkii lähentymään yhdentymään Euroopan puhemies. Komission jäsen on todellakin korkea aika, että EU lähettäisi myönteisen signaalin Moldovaan ja moldovalaisille. Tuhannet perheet siellä ovat jakautuneita viisumi va- muurin kautta. Nyt onkin hyvä tilaisuus käydä dialogia ja pitäisi päästä operatiiviseen vaiheeseen. Pitää toivoa, että ulkoisen valiokunta 25. lokakuuta pyytää komission jäsentä laatimaan toimintasuunnitelman viisumijärjestelmän vapauttamiseksi. Integroitu Moldova vaikuttaisi myönteisesti itäiseen rajaan EU:ssa, jolta löytyy ratkaisemattomia konflikteja ja huonoa hallintoa, joka edelleenkin uhkaa Euroopasta vakautta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Jotova, minuutti. Благодаря, господин председател. Предизвикателствата днес пред Молдова, как... Kiitos, puhemies. Moldova kohtaa haasteita tänä päivänä. Ja haasteet liittyvät monietnisyyteen. Transnistrian ongelmaan on löydettävä poliittinen ratkaisu. Lisäksi pohditaan Moldovan EU-jäsenyyttä. Viisumijärjestelmän vapauttaminen on tässä yhteydessä erityisen tärkeä kysymys, koska olemme nähneet, että sitä kautta voidaan saada hyviä tuloksia. Bulgarialaisten ja romanialaisten passien myöntäminen moldavialaisille kansalaisille ei ole hyvä ratkaisu tässä, vaan meikö on tapa. Viranomaisten Chesniaussa pitäisi huolehtia siitä, että Euroopan unionin tuki menee kaikille kansalaisille riippumatta siitä, mikä on etninen tausta. Tämä on erityisen tärkeää bulgarialaiselle vähemmistölle, joka asuu kaikkein köyhimmissä osissa tätä maata. Kiitos. Kiitoksia. Bushoi, hänellä on myös minuutti, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia. Republika Moldova on Kiitoksia puhemies. Olen kuullut tämän parlamentin yhteiskokouksen Moldovan kanssa olen seurannut tästä kehitystä ja voin sanoa, että viime vuosina on voitu todeta, että se suhtautuu myönteisesti Euroopan yhdentymiseen. Haluaisin muistuttaa oikeuslaitoksen julkisen hallinnon uudistuksesta. Samanaikaisesti meidän pitää osoittaa realismia ja tunnustaa, että siirtymävaihe siellä ei ole helppoa ja vieläkin on paljon uudistuksia tekemättä. Olen iloinen siitä, että kun keskustellaan viisumien vapauttamista, se on edistynyt. Mutta olen sitä mieltä, että komission täytyy antaa tällainen tiekartta, jotta päästään tähän tavoitteeseen ja mink- miksipä ei. Pitäisi poistaa täysin viisumit tulevaisuudessa Moldovan tasavallalla tulee olemaan huomattava testi, kun pidetään vaalit, parlamenttivaalit ensi kuussa ja toivon, että eurooppalainen tie validoituu tavallaan kansalaisten suulla silloin. Öö, Eurooppa, EUn ja jäsenvaltioiden rakenteellinen rahoitustuki on ollut äärimmäisen tärkeää ja vetoaisinkin Euroopan komission neuvoston ja parlamentin, että ne jatkossakin tukisivat Moldovan tasavaltaa, jotta sitä rohkaistaisiin kehittämään vielä tätä yhdistymisprosessia, niin jotta se lopulta voisi liittyä EU-hun. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Bilan minuutti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. 10 dni temu. Kiitoksia. Kymmenen päivää sitten kävin Moldovassa ulkoasioiden valiokunnan erityisvaltuuskunnan kanssa mukana olivat esimerkiksi kollegat Makove ja Oson. Tämä hetki on hyvin tärkeä tälle maalle. Oli kulunut vasta joitakin viikkoja epäonnistuneesta kansanäänestyksestä ja nyt 28. lokakuuta järjestetään parlamentti vaalit. Kolme neljäsosaa moldovalaisista ja yhteiskunnasta tukee Moldovan integraatiota EU-hun ja olemme nähneet paljon edistystä tapahtuvan hallituksen taholta ja ministeri Filatin taholta. Ja erityisesti korruptiota on kitketty. Totta kai ongelmia on edelleen. Ne johtuvat talouskriisistä, ja Transnistrian tilanteesta. Mutta jotta tämä prosessi voi jatkua 28. lokakuuta päivän vaalien jälkeen, tarvitsemme todella selkeän viestin EUn tuesta. Toivottavasti voimme myös vaikuttaa huippukokouksessa tähän viisumikysymykseen. Kiitos. Seuraavaksi Basescu kaksi, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tämän keskustelun mahdolliseksi, koska meidän pitää kantaa vastuumme Moldovan tasavallan suhteen, aivan erityisesti nyt ennen seuraavia vaaleja. Hallitus, joka puoltaa Euroopan yhdentämistä, on jo vuoden ajan osoittanut ja todistanut äärimmäisin ponnistuksen, että se on valmis lähtemään liikkeelle suuressa poliittisessa, taloudellisessa, toimielimellisessä uudistusprosessissa. Ja näin maasta on tullut selkeä johtaja kumppanuuskysymyksessä. Ei pidä unohtaa sitä, että tämä tapahtuu sen jälkeen, kun kahdeksan vuotta on ollut vallassa kommunistinen hallinto ja silloin perusoikeuksia, kuten vapaat ilmaisuvapautta ja muita oikeuksia vastaan on rikottu. Uudistusprosessin pitää jatkua Moldovassa erityisesti oikeuden ja sisäasioiden alueella. Pitää tehokkaasti pyrkiä poistamaan ö, Korruptiota pitää varmistaa riippumattomuus oikeuslaitoksessa ja inhimilliset olosuhteet vankiloissa ja pitää varmistaa, että perusoikeudet, ihmisoikeudet toteutuvat ja niitä noudatetaan. Moldovan tasavalta on läpikäymässä vakavaa poliittista kriisiä tämän kun jo puolitoista vuotta, koska he eivät ole onnistuneet valitsemaan presidenttiä ja validoimaan tätä kansanäänestyksellä. Olen sitä mieltä, että 28. lokakuuta vaalit ovat varsin suuri haaste maan eurooppalaisille tätä tietä ajatellen. Demokratio tulee läpikäymään va- va- vaikean koetuksen. Jos demo, demo, jos vaalit epäonnistuvat demokraattisesti, silloin tämä on myös EU:n politiikan epäonnistuminen tämän maan suhteen. Me tarvitsemme kumppanin, joka kantaa huolta samoista arvoista kuin EU. Ja haluan myös korostaa sitä seikkaa, että Kieli, jota Moldovassa puhutaan, on tällä hetkellä EU-ssa virallinen kieli, ja tämä on vielä lisäsyy sille, miksi näiden kansalaisten pitää saada meiltä tukea. Kiitos. Seuraavaksi Vigenin minuutti. <clears throat> Kiitos puhemies komission ja sen hyvät kollegat. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti käyttää arvokasta aikaansa siihen, että keskustellaan Moldovasta, eurooppalaisesta valtiosta. Meidän on sanottava, että hallituskoalitio nyt on tehnyt paljon Euroopan integraation eteen. Näin sen työtä pitäisi arvioida. Samalla kansalaiset kuitenkin odottavat enemmän tuloksia, jotka näkyisivät taloudessa ja sosiaalisella alalla. Siksi nämä ovat tärkeitä kysymyksiä kampanjoissa. Lähentymisestä Euroopan unioniin pitäisi tulla jatkuvaa politiikkaa, jota ei, jonka suunta ei enää käännetä. Muuten syntyy poliittista epävarmuutta, epävakautta. Sitä emme toivo tulevien vaalien jälkeen. Siksi vetoaisin poliittisiin voimiin, että riippumatta vaalien tuloksista tulisi tehdä välttämätön työ, jotta voidaan huolehtia poliittisesta vakaudesta, jotta voidaan toimia kansalaisten etujen mukaisesti eurooppalaisesta tulevaisuutta ajatellen. Kiitos. No Kiitoksia. Poreba en näe nyt paikalla. Hän ei varmaankaan ole täällä salissa. Odotamme häntä. Nyt annamme Preedalle kaksi minuuttia. domnule președinte eh, imperialism românesc așa puhemies romanialainen imperialismi se on termi jota moldovan kommunistit käyttävät kun puhuvat romanialaisten kollegoiden puuttumista Kisnaun tilanteeseen välittämättä siitä, onko kyseessä varmentin jäsenet esimerkiksi Euroopasta. He haluaisivat, että kaikki olisivat hiljaa, mitä minun tulee. Nämä yritykset eivät ole mitenkään oikeutettuja. Päinvastoin meidän pitää ottaa kantaa, puhua kovalla äänellä ja vahvasti, erityisesti koska suuri osa kansalaisista on eurooppalaisia, romanilaisia ja bulgaarilaisia, mutta myös muutkin elävät Moldovan alueella. Ja olen sitä mieltä, että kuka tahansa Euroopan kansalainen mukaan lukien ne, jotka asuvat tämän maan alueella, heidän pitää voida nauttia oikeuksista, jotka heille on myönnetty. Meidän pitää kiinnittää kuitenkin huomiota Kisnaun, koska jo yli vuoden ajan hallituksessa ko- koalitiopuolue on antanut merkkejä Euroopasta yhdistymisestä. Ei ole kyse vain liitosta Euroopan yhteisön puolesta. Tietysti jos sitä olisi kutsuttu integraatioliitoksi Venäjän kanssa, niin tilanne olisi ollut aivan eri, mutta tämän puolueen nimi on kuitenkin Euroopan yhteisön allianssi. Tämä liittyy pelkästään nimeen. Tiraspol Rohkaisen merkkejä olemme kuitenkin saaneet. Olin itse hiljattain kysynnäussa ja saatoin todeta, että lähentymisprosessi EU-hun on tärkeä kysymys myös vaalikampanjassa marraskuun vaalia ajatellen. Moldovalaiset tulevat päättämään ei vain poliittisista voimista, vaan myös konsensuksesta sen suhteen, lähennytäänkö Eurooppaan vaiko ei. ei pidä pettää, meidän ei pidä pettää itseämme. Kommunistit siellä eivät halua eurooppalaista yhdistymistä. Puolitoista kuukautta sitten he osoittivat, mitä he halusivat. Mielenosoitukset huhtikuussa olivat selkeä todiste siitä, mitä kissinautu kommunistit haluavat. Ja minä toivon, että kansalaiset ymmärtävät viestin, mutta toivon, että myös poliitikot ymmärtävät äänestäjien kieltä. Kiitoksia. Seuraavaksi Marek minuutti. Sobie pytanie, dlaczego Kiitoksia. Meidän täytyy pohtia sitä, miksi näin kiinnitämme näin paljon huomiota tällaiseen pieneen maahan, joka on lähellä Mustaa merta. Ehkä koska se on pieni maa, jossa kaksi eri ma- maailmaa kohtaavat ja törmäävät toisiinsa. Toinen vanha Neuvostoliiton aikainen maa tai maailma, joka on jakautunut ja on hyvin erilainen kuin se toinen maailma. Ja haluaisin sanoa, että meidän täytyy auttaa tätä maata. Se on maa, jossa on rohkea kansa, joka haluaa rakentaa demokratiaa ja integraatiota kohti Eurooppaa. Tämä on niin kuin fysiikka. Tässä kitka on tärkeässä roolissa. Te puhutte miljoonista euroista, mutta nämä summat eivät ole valtaisia. Kuitenkin jos niitä käytetään oikein oikeassa paikassa, ne voivat saada aikaan myönteistä vaikutusta. Haluaisin puhua tässä kaikille niille, jotka haluavat rakentaa demokratia Moldovaan, olipa heidän poliittinen värinsä mikä tahansa. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että maahan saadaan demokratia ja heistä saadaan meidän poliittisia kumppaneitamme. Kiitos. Kiitoksia. Minulle sanottiin, että herra Papadopulo nosti tällä sinisen kortin ylös. En tiedä, haluaako hän puhua menettelyssä ilman puhujalistaa vai haluaako hän esittää kysymyksen herra Sivietsille? Ah, hän haluaa käyttää puheenvuoron menettelyssä ilman puhujalistaa. Muistutan vielä kerran, että sinistä korttia käytetään siihen, että voi keskeyttää puhujan, jota hänelle, jos haluaa esittää hänelle kysymyksen. Tämä ei siis liity catch the eye-menettelyyn. Nyt viimeksi herra Kukan, hänellä on kaksi minuuttia ja näin päättyy tämä osa keskustelua. Kaksi minuuttia, herra Kukan. Vážený pan predsedajúci, cený pan komisár, kolegyňa a kolegovia. Kiitos puhemies, komission jäsen kollegat. Moldovan kehitys on ollut hyvin kannustavaa tämä maa voisi varmasti olla esimerkki meille kaikille ja hyvä esimerkki EUn naapuruuspolitiikasta. Eurooppa-henkinen koalitio Moldovassa on osoittanut Moldovan kansalaisille, että demokraattiset tulevaisuuden näkymät ovat mahdolliset. Kuitenkin maan sisäinen poliittinen tilanne on osaksi syntynyt siksi, että uudistukset eivät ole olleet riittävän tehokkaita. Toivon, että tulevista vaaleista tulee menestyksekkäät. EUn tulisi olla aktiivisempi painottaessaan, mitä edistystä Moldovassa on tapahtunut. Ensi viikon maanantaina neuvosto hyväksyy päätöksiä, jotka liittyvät EUn Moldova-kantoihin. Silloin pitäisi huomata, että Moldovan hallitus on edennyt hienosti. Lisäksi neuvoston pitäisi tasoittaa tietä viisumipakon poistamiseksi Moldovassa, mutta katsotaan, miten tässä käy. Kaikki riippuu siitä, mitkä ovat vaalitulokset Moldovassa. EUn pitäisi suhtautua paljon myönteisemmin Moldovaan meidän pitäisi vielä innokkaammin tuoda esiin tukemme Eurooppa myönteisille Moldovassa. Moldovasta pitäisi saada yhtenäisen eurooppalaisen perheen jäsen. Meidän pitäisi viestiä Moldovalle, että tämä on paras mahdollinen tulevaisuus. Kiitoksia. Nyt Siirrymme seuraavaksi menettelyn ilman puhuja listaa ja tähän onkin tullut jo seitsemän puheenvuoropyyntöä. Annamme heille kaikille puheenvuoromahdollisuuden, mutta katkaisen kuitenkin puheenvuoron aina minuutin kohdalla. Hyvin tiukasti. Ensin Andri Kiene. President. Moldova has come a long way. Kiitoksia. Moldova on kulkenut pitkän tien Molotov-Ribbentrop-sopimusta ja jako, jako Euroopan etu, va, etupiireihin ja Äh, Moldovasta tuli neuvostoliiton osa. Nyt se on riippumaton itsenäinen valtio, on totta, sillä on monia ongelmia. Samalla se on demokraattinen maa tiellä kohti eurooppalaista yhdentymistä. Joten tänään haluaisin rohkaista kaikkia poliittisia luokkia, ryhmiä maassa, kaikkia poliittisia demokratisia voimia, etnisiä yhteisöjä, jotta vältettäisiin turhat konfliktit ja pyrittäisiin edistämään laajaa visiota maalle, jotta se saavuttaisi eurooppalaiset tavoitteensa. Ja vielä lopuksi Transnistrian kysymyksestä. Alueen pitäisi olla erittäin tärkeä prioriteetti EUlla, jolle tyytyväinen liittokansali Merkelin aloitteesta ja hänen johtajuudestaan tässä asiassa. Ja myös muut maat ovat pyrkineet ratkaisemaan tätä jäätynyttä konfliktia. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi herra Pasku. Kiitos arvoisa puhemies, jäsen fle Moldova on viimeinen alue nyt EUn ulkopuolella, joka käsin näin historian vaikutuksesta. Nyt kuitenkin Moldovalla on mahdollisuudet päästä lähemmäksi EUta, ja nämä mahdollisuudet vain parantuvat. Vaikka vaalit on pian edessä, nykykoalitio on vauhdittanut ehdottanut uudistuksia. Tähän EU on vastannut hienosti, joten molempia osapuolia voidaan onnitella. Sisäiset uudistukset ja EUn reaktioiden pitäisi päästä nopeasti vaiheeseen, josta ei ole paluuta. Moldovan mahdollisuudet tietenkin riippuvat siitä, miten ratkaistaan Transnistrian konflikti. Hienoa kuulla, että nyt on käydään neuvotteluita Venäjän, Saksan huippukokous ja Dovillin kolmikanta – ovat mukana vaikuttamassa siihen, että pyritään löytämään yhteinen ratkaisu. Tärkeää on, että saadaan tämä maa e- EUn tielle. Kiitoksia. Tässä kello ei enää näyttänyt toimivan, mutta nyt se on varmastikin korjattu. Kiitoksia. Seuraavaksi Immerset. Kiitoksia, puhemies. Kun aikaisemmin katsoimme Balkanille, ja katsoimme Bosnian tai muiden alueiden ongelmia, niin Moldova jäi usein huomiotta. U- mutta EUn olisi pitänyt paljon aikaisemmin lähteä tällaisen välittäjän rooliin. Siksi on valitettavaa, että Moldova ei ole hyväksynyt meidän tukeamme Transnistria kysymyksessä. Tilanne on edelleen Neuvostoliiton jälkeisessä kaauksessa. Venäjä on usein tukenut näitä itäisiä alueita ja se on esimerkiksi tukenut niiden taloutta. Usein talous on ollut hyvin maatalouspohjaista. Nyt on hyvin tärkeää, että Moldovan vaalit sujuvat puhtaasti ilman jotta ei synny uusia konflikteja esimerkiksi Romanian kanssa. Kiitoksia herra Mölzer. Seuraava puhuja. Komisarzu, miałem okazję obserwować... E, Arvoisa komission jäsen, minulla on ollut tilaisuus nähdä nämä vaalit e, Moldovassa. Ja kun puhumme politi- politiikoille ja puoluejohtajille siellä, näimme suurta tahtoa muutokselle – ja se myös tapahtui. Pääministeri julisti, että, tämä, että hän aktiivisesti pyrkisi integroimaan maata eu -hun. Näimme tämän myös silloin, kun hän vieraili Euroopan parlamentissa. Tätä tukee myös ulkoasain valiokunnan tarkkailuryhmä, joka on vierailut maassa. Jakko Transnistrian ja Moldovan välillä – on erittäin hankala kysymys ja meidän pitää tukea Moldovaa, jotta se pystyy ratkaisemaan kysymyksen. Meillä on ongelmia myös maahanmuuton kanssa siellä. Arvoisa komission jäsen, mikä tahansa tuki ja tuen osa tulee olemaan äärimmäisen tärkeä Moldovalle. Aikani päättyi. He, Rova Vernion on pyytänyt puheenvuoron, mutta hän ei taida enää olla paikalla. Seuraavaksi Pirillo. Kiitos puhemies. Viime viikkoina olen käynyt Kishinaussa Moldovassa. Osallistuin kokouksen, jonka järjesti kulttuuriministeriö, joka koski Moldovan integroitumista Eurooppaan, erityisesti kulttuurin alalla. Minusta oli todella hienoa nähdä, kuinka maassa on todella halua saada aikaan kasvua. Siellä on useita erilaisia aloitteita erilaisten verkkojen, sähköverkkojen ja muiden parantamiseksi. Samalla halutaan parantaa ammattipätevyyksiä useilla aloilla. Moldovan kansalaisia todella kiinnostaa pääsy EU-hun. Ja lähitulevaisuudessa hallitus haluaa saada aikaan todellista integraatiota EUn suuntaan. Ja tähän, tämän eteen se tekee työtä. Mikrofoni katkaistaan. Kiitoksia. Herra Pirilo, seuraavaksi Bronze. The number of net recipients of EU funding is... Tällä hetkellä me ajattelemme sitä, että laajennetaan jäsenyyttä vielä köyhempiin maihin ja siksi nettosaajia syntyy enemmän ja se on kallista nettomaksajille tällä hetkellä. Samoin kallista niille, jotka nyt ovat vielä NATO-vastaanottajia. Viisumikysymyksistä sanotaan, että tämä ei liity laillis, lailliseen siirtolaisuuteen, mutta laittomaan toki, kun saadaan ihmisiä tekemään työtä huonoissa työoloissa alle minimipalkan. Lisäksi tästä maasta lähtee paljon työikäisiä, jotka voisivat auttaa maata pääsemään köyhyydestä. Moldova irrottautui vuonna 1991 Venäjälle. Haluaako se antaa nyt itsenäisyyden? syytensä EUlle, vaikka rahaa siitä saisikin. Kiitoksia. Nyt päättyy menettely ilman puhujalistaa. Ja siirrymme tämän keskustelun loppuvaiheeseen. Annan puheenvuoron komission jäsen Fyylelle, jotta hän voi reagoida kollegoiden puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. Um, Arvostan kovasti tätä keskustelua. Ja tämä keskustelu tulee aivan oikeaan aikaan. Ja ennen kaikkea on hienoa, että viesti, tuen ilmaisu on hyvin selkeä, joka täältä parlamentista saadaan. Moldovan tasavalta on käännekohdassa. Euroopan komissio on aktiivisesti auttanut Moldovan hallitusta – saman aikaan mahdollisimman paljon kunnianhimoisia uudistuksia, joita on suunniteltu viime vuoden ajan. Uudistukset heijastelevat poikkeuksetta niitä tavoitteita, joita on esitetty EU-Moldova-toimintaohjelmassa. Uudistuksien onnistuminen on tärkeää, kun ajatellaan Moldovan tulevaisuutta. Monissa tapauksissa myös 39. kun Moldovan ystävät kävivät Kisinässä, arvon edustaja Watson viittasikin siihen, näemme uudistuksia modernissa uusiutuvassa Moldovassa. Sen alueellinen koskemattomuus on palautettu ja varmasti me voimme tässä auttaa. Moldova on myönteisellä tiellä ja suhtaudun myönteisesti siihen, että maa pääsee poliittisiin kompromisseihin – jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan jatkaa uudistuksia. Me omalta osaltamme mahdollisuuksien mukaan haluamme tukea Moldovan kansalaisia ja antaa tarvittavaa ulkoista tukea uudistuksiin. Me tuemme edelleen heitä, jotta voidaan selvitä testistä, joka syntyy tulevien parlamenttivaalien kautta. Minä myös todella toivon, että näiden vaalien jälkeen näemme Moldovassa osallistavan poliittisen prosessin, joka perustuu eurooppalaisen hankkeen varaan, niin että uudistukset jatkuvat muodossa, joka on eduksi kaikille Moldovan kansalaisille ja Euroopalle. Kiitoksia, komissaari. Olemme saaneet nyt kuusi päätöslauselmaistusta tämän keskustelun lopuksi. Yksi EPPstä, toinen liberaaleilta, sitten GUE-ryhmästä, vihreiltä ja vielä SD.